Okei. Okay. Point four of... No niin, sitten kohta neljä esityslistalla delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkasteluun. Tänään meillä on hyvin tärkeä aihe käsiteltävänä. Mehän tiedämme, että komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen MRL-kysymyksessä ja käymme tätä keskustelua sitten TELAK-kysymyksen yhteydessä. Valmistelevaa työtähän tehdään parhaillaan ja haluamme saada täysimittaisesti tietoa sitten komissiolta ja muilta asianomaisilta tahoilta. Parlamenttihan halusi, että nämä kaksi välinettä integroidaan järkevällä tavalla toisiinsa. Eli tämä on tärkeä kysymys. Eli Patrick Persson, FISMA-pääosastosta on täällä, Mark Adams, EBAsta, niin siellä. Ja sitten Elke König. Tervetuloa Me haluaisimme nyt sitten antaa ensimmäisen puheenvuoron komissiolle, sen jälkeen sitten pankkiviranomainen ja sitten Elke. Eli Persson, olkaa hyvä. Kuka saa viisi minuuttia. Thank you, uh, Chairman. Um, important... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeä kohta esityslistalla MRELstä ja sitten T-lakista puhun MRELstä, kuten sanoittekin, komissio on jo MREL-standardit. Viime viikolla eli 23. toukokuuta hyväksynyt nämä standardit. Ja nämä standardit muuttavat siis EBAn suosituksia useissa kohdissa. Me olemme tyytyväisiä, että olemme nähneet, että EBA on hyväksynyt ja ottanut huomioon suuren osan näistä ehdottamistamme muutoksista on yksi sellainen kohta, jossa emme noudattaneet EBAn suositusta. Tuo kohta on se, jossa puhutaan harmonisoidusta 8 prosentin vaatimuksesta, MREL-vaatimuksesta järjestelmän kannalta tärkeille pankeille. Tälle on kaksi syytä. Ensinnäkin oikeudellinen syy. Direktiivi on selvä sen suhteen, että MREL on pankkikohtainen vaatimus, joka tapauskohtaisesti määritellään kriisin ratkaisuviranomaisten toimesta. Jos harmonisoitaisiin kahdeksan prosentin taso, kyse siitä, olisiko toivottavaa vai ei toivottavaa. Kyse on siitä, että se on komission mielestä laitonta. Toiseksi me emme hyväksyneet tätä kahdeksan prosentin harmonisoitua minimitasoa. Tämä toinen syy on poliittinen. Ja tämä on otettu esille kolmikantaneuvotteluissa kolme toimielintä, parlamentti, neuvosto ja komissio ovat päättäneet olla harmonisoimatta tätä arvoa tasolla kaksi. Eli komissiolla on tämä poliittinen sopimus huomioon otettuna tässä standardissaan. Haluamme olla selviä tästä. Me olemme sitä mieltä, että MRELin pitää olla vankkoja ja olemme tehneet selväksi EBAlle, että kaikilla pankeilla pitää olla vankka MREL-taso. Tästä me emme ole ollenkaan eri mieltä. Olen vain eri mieltä siitä, että tässä kakkostason säädöksessä voitaisiin harmonisoida muuttaako tämä EBAn ehdottamaa tekstiä, ö, tai onko sillä käytännön merkitystä? No ei ole, sillä kriisinratkaisun viranomaisille annetaan harkintavaltaa pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin ykköstason tekstissä, eli voidaan määritellä alle 8 prosentin MRL-taso tai ylle 8 prosentin, eli tämä on pankkikohtaisesti harkintavallassa. Hyvä puheenjohtaja, meidän on nyt edettävä nopeasti standardiluonnoksen suhteen. Parlamentilla on kolme kuukautta aikaa esittää mahdollinen vastalause ja, ja viranomaiset haluavat edetä nopeasti MREL tavoitetasojen hyväksymistä ja toivomme, että parlamentti ei viivyttäisi näiden teknisten sääntöjen hyväksymistä. Ja sitten seuraavat askelet, sillä tämä ei ole tarinan loppu. Kuten tiedätte, komissio on sanonut, että se aikoo esittää lainsäädäntöehdotuksen TLAC, eli tappioiden sietokysäännöksen täytäntöön panemiseksi. Tämä tulee olemaan täysimääräinen lainsäädäntöehdotus ja neuvostolla ja parlamentilla on lain säätämisvaltaa neuvotella ja kommentoida tuosta ehdotuksesta. Toivomme, että voimme esittää tämän ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä. Olemme edenneet merkittävästi teknisellä tasolla jäsenvaltioiden asiantuntijatasolla ja me yritämme nyt löytää järkevän ja hyväksyttävän kompromissin sen suhteen, mitä TLAC, tätä pidän sietokyvystä, on kansainvälisellä tasolla sovittu ja mitä me sovimme täällä EU-tasolla. Me aiomme esittää, kuten sanoin, tämän vuoden loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen ja haluaisimme sääntelyyn yksinkertaistamista. Me emme usko, että pankkien pitäisi noudattaa kahta eri standardia MREL EU-tasolla ja TLAC kansainvälisellä tasolla, joten yritämme saada integroidun lähestymistavan aikaiseksi vuoden loppuun mennessä. MREL ja TLAC on sama tavoite ja olemme varmoja, että nämä G20-ryhmän standardit voidaan sovittaa yhteen EU-standardien kanssa. Päätän tähän hyvä puheenjohtaja. Olen käyttänyt viisi minuuttia, jotka minulle annettiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Pari kysymystä on, mutta jatkamme nyt keskustelua. VBAsta Mark Adams. Thank you, members. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että voimme tänään olla täällä. Nyt kun MRL-standardit hyväksyttiin ja myöskin muita teknisiä standardeja viime kuukausina, joita on valmisteltu. Me olemme toimittaneet monet näistä viime heinäkuussa ja nyt sitten tämä hyväksymisprosessi etenee. Eli tämä on tärkeä kulmakivi nyt uuden pankkijärjestelmän täytäntöönpanossa. Ja tämä tarkoittaa, että kriisiratkaisuviranomaiset voivat toimia nopeasti ja hioa politiikkaansa MRLn osalta yksittäisissä instituutioissa ja sitten tiettyjen päätösten osalta, joita tehdään ennen vuoden loppua ja yksittäisten pankkien osalta. Ja joissa tapauksissa ilmeisesti tämän politiikan täytäntöönpano on odottanut nyt tiettyjä päätöksiä. Eli olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy edetä mahdollisimman nopeasti ja olemme valmiita antamaan apua tämän tarkastelukauden aikana. MRL-standardien osalta. Ja sitten nämä muutokset, joita tehtiin ehdotuksemme, olen samaa mieltä komission kanssa, että näistä varmaan ei käytännön tasolla tule mitään suuria muutoksia MRLin osalta. Me emme määritä mitään minimi MREL-standardeja. Nämä bail-in vaatimukset ja se, missä tapauksessa kriisinratkaisurahastoa voidaan käyttää hyväksi silloin, kun omat varat eivät riitä, niin se on asia, jota kriisiratkaisuviranomaisten pitää pohtia myöskin MREL-kysymyksissä. Ja me halusimme vain lisätä selkeyttä säännöissä sen suhteen, miten nämä asiat sitten toteutuvat. Mutta nyt kriisiratkaisuviranomaiset voivat sitten tehdä tällaisen ilmoituksen pankeille. Ja kriisiratkaisuviranomaiset ovat jo tällä tavalla tehneet. Eli käytännön prosessi voi edetä samalla tavalla kuin mikäli meidän ehdotuksemme olisi hyväksytty sellaisenaan. Myöskin tuemme komission työtä lainsäädäntöehdotusta, jolla voidaan tukea näitä TLAC-standardeja. Me olemme mukana tässä teknisessä työssä. Ja kun laadimme teknisiä standardeja kriteerien osalta m niin me katsoimme, millaista työtä tehtäisiin sitten FSBssä ja standardit muokattiin niin, että systeemin kannalta tärkeät pankit olisivat mukana noudattamassa näitä TELAC-vaatimuksia samaan aikaan, kun ne noudattavat MREL-sääntöjä, koska on tärkeää, että pankeilla on samat säännöt samoissa asioissa. Ja kuten jo aikanaan kävi ilmi, niin TELACin ja MRELin suurin ero on se, että Umbrel koskee noin 7000 luottolaitosta EU-ssa. Eli siellä on paljon enemmän ja monimuotoisempia instituutioita kuin mihin TLX-sääntöjä sovelletaan, ja siksi Amrelissa pitää olla enemmän joustavuutta. Eli monet näistä avainkysymyksistä ovat tulleet esiin TLAKin osalta, eli kuinka pitkälti voidaan laajentaa tiettyjä piirteitä TLAKissa tähän suurempaan Amrel-joukkoon kriisiratkaisuviranomaiset ovat sanoneet, että teilläkin liittyy käytännön kysymyksiä. Erityisesti on tärkeää, että ne pystyvät nyt sitten etenemään nopeasti ja antamaan selkeitä ohjeita pankeille sen suhteen, mitä MREL tai TELAC vaatimuksiin tulee. Ja tällä tavalla pankit voivat suunnitella näitä asioita, kun ne miettivät rahoitussuunnitelmia seuraavan viiden vuoden ajalle, eli ne voivat täysimittaisesti noudattaa silloin näitä vaatimuksia. Ja sitten toinen asia, josta on kuultu, on se, että MRL pitää soveltaa sillä tavalla, että ne pystyvät sitten lainsäädännön puitteissa pitämään pankkeja vastuullisina ja odottelemme sitten komission ehdotuksia, jotta voidaan varmistaa, että se sopii yhteen tämän mandaatin kanssa. Eli EBA teillä keskusteluissa pyrkii siihen, että kesällä tulee sitten väliraportti. Katsomme, miten Amrelia on pantu täytäntöön. Ja mitä tulee Amrelin täytäntöönpanoon, sehän on vielä lapsen kengissä erityisesti. Mitä tulee ryhmien välisiin MRL-vaatimuksiin, me emme voi katsoa kaikkia näitä kysymyksiä, mutta olemme kuitenkin keränneet paljon tietoa. Mukana on 120 pankkia, kaksi kolmasosaa pankkien omaisuuseristä ja olemme katsoneet millaista politiikkaa kriisiratkaisu viranomaiset ovat ehdottaneet ja samoin miten esimerkiksi Sveitsissä ja Yhdysvalloissa on toimittu. Eli tämän pohjalta sitten laadimme väliraportin, jossa katsotaan näitä yhteisiä nimittäjiä ja katsomme myöskin sitten näitä tietojen julkistamiskysymyksiä. Ne liittyvät osittain kakkospilariin, pääomavaatimuksiin ja me totesimme, että investoijille tärkeitä tietoja pitää julkistaa myöskin MRLin yhteydessä ja myöskin kakkospilarin pääomakysymyksissä. Kiitos. Thank you. And now... Kiitoksia sitten Elke König ja tervetuloa, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin aloittaa vain toteamalla olennaisen selvän MRLn luominen, joka tekee pankeista sellaisia, että ne voi, kriisilaisuus mahdollista on keskeistä eh, yhteisen kriisinratkaisuneuvoston roolille kriisinratkaisuviranomaisena pankkiunionissa – on hyödyksi katsoa, miksi tehokas MRL-standardi on niin tärkeä, jotta sijoittajavastuun toteutuminen olisi uskottava väline, on välttämättä valmista, var, taata se, että on olemassa riittävästi äh, sellaisia velkoja, jotka voidaan käyttää äh, siinä yhteydessä, kun kriisinratkaisuväline päättää, että instituutti, rahoituslaitos täyttää ehdot, jotka koskevat kriisiratkaisua. Ja kuten täällä on jo todettu, tämä tietysti riippui siitä, mikä on systeeminen jalanjälki, joka yksittäisellä instituutilla on, ei ole mitään sellaista mahdollisuutta, että yksi koko sopisi kaikille. Samanakaan MREL, joka on ei ole 8 prosentin suuruinen, kenties tapauskohtaisesti jopa sen yläpuolella, on edellytys joka vaaditaan suurimmilta pankkeilta pankkiliitossa, olen tässä täsmällinen. Nämä pankit, joita minä tässä pidän mielessäni, ovat ne pankit, joita koskee yhteinen kriisatkaisuneuvosto ja erät muutkin pankit, jotka ovat harmaalla alueella suurimmassa pilarissa, mutta minä en suinkaan puhu kaikista pankeista pankkiunionissa. Näiden pankkien osalta, jotka kuuluvat meidän toimivaltaamme, on, on todettavissa, että jos ne jäätyvät ongelmiin, kriisin ratkaisu tulee olemaan todennäköisempi ratkaisu, joten 8 prosenttia tulee luollisesti käyttöön. Mutta MRLn määrittäminen pankeita ja pankkiryhmittäin asiaa, joka täytyy tapahtua etukäteen mukaisesti. Siihen täynnistyy vuonna 2016 ryhmätasolla. Kriisratkaisuneuvosto on parhaillaan keräämässä tietoa. Ja se, että nyt standardi on hyväksytty, se ei merkitä sitä, että ensi maanantaina kaikki päätökset on tehty. Prosessi on hiukan pitempi. Tällä hetkellä kriisratkaisuneuvosto kerää tarvittavaa tietoa yksittäisiltä rahoitukselta ja valmistelee päätöksiä. Valiokunnan jäsenet ovat tietoisia, että komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, joka koskee MRL, ja kriisinratkaisuneuvosto on seurannut asiaa hyvin läheisesti viime kuukausina, eikä neuvosto näe mitään syytä muuttaa politiikkaansa tämän hyväksymisen seurauksena. Me todellakin pidämme hyvänä, että sel, on nyt selkeyttä, kun on hyväksytty tämä delegoitussäädös, mikä liittyy MRLn laittamiseen siis sekä EUn viranomaisille että teollisuudelle. Tosiasia, että komissio poisti vähimmäistavoitteen, joka on se 8 prosenttia systeemin kannalta merkittäviltä pankeilta ja myöskin viittauksen neljän vuoden asteittaiseen käyttöönottoon, ovat asioita, joihin on laillisia syitä, virallisia syitä, mutta ne eivät vaikuta mitenkään neuvoston päätöksiin. Kansainvälisissä yhteyksissä siirtyäkseni nyt TLAKkiin, eh, joka on eh, MRLn eh, sisar, tämä tappioiden kokonaissietokyky on asia, josta, jota on kehittänyt FSB, eli finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä, josta on sovittu G20 TLAC, edellyttää tappion sietokykyä, joka se vähintään 16 prosenttia eh, riskipainotetusta varoista ja 6 prosenttia koko vipuvaikutuksesta ja se nousisi 18 prosenttiin tai ja 6,75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Nyt tietysti voi pyrkiä välittämään viestin eteenpäin. Se, että nämä luvut lähestyisivät toisiaan. TELAC olisi jotakin, mitä sovellettaisiin suoraan. Tämä on G20-sitoumus, kuten useimmat FSP-standardit, jotka koskevat globaalisti systeemin kannalta merkittäviä instituutioita, eli sitä GSIB, jotka, joita on kahdeksan kappaletta, sekä TLAC että MRIL ovat hyviä askelia sen suuntaan, että luodaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet pankeille, että luodaan todellisia houkuttimia parempaan äh, kriisiratkaisuun ja että pankeista ei koskaan tule niin suuria, etteivät ne voisi kaatua ja että mennään eteenpäin. Kriisiratkaisu tulee olemaan ennemminkin ratkaisu kuin se, että tapahtuu pelastamisia, eli julkisia varoja ei ole pankkien käyttävissä, paitsi jos vähintään 8 prosenttia kriisiratkaisussa käyttävistä varoista on käytetty loppuun, ja tämän täytyy, näin varoihin täytyy olla olemassa, olin aika nopea, olin kyllä nopea viime viikollakin niin, tämä ei ole pelkästään tärkeää, vaan myöskin ratkaisevan tärkeää, että näitä sovelletaan yhteensopivalla tavalla, siis TLA, CT ja MRL, niin että saadaan yhteiset toimintamahdollisuudet euroalueella, Euroopassa ja myöskin globaalisti. Kuitenkin ää, äh, nyt kriisiratkaisuneuvoston täytyy soveltaa nyt MRL, ja siksi me ei voi odottaa sitä, että TLA pannaan toimeen EUn puitteissa, ja se ei ole sinänsä vahinko, koska en näe, eh, että olisi olemassa mitään todellista konfliktia. Me teemme työtä yhdessä komission kanssa ja muiden tahojen kanssa työryhmässä, mutta todellakin tällä hetkellä me olemme nyt hyväksymässä MRL, tekemässä MRL liittyviä päätöksiä. Ja TELAKin tärkeimpi piirteinen syöttäminen MRL-päätöksimme, se tulemaan yksi asioista, jota 2016 käsittelemään muiden tavoitteiden osalta. Pidän anteeksi sitä myöskin, että ylitin aikani. Kiitoksia. Tämä on varmaan ihan hyödyllistä. Ja sitten esittelee Höök maksaa puheenvuoron. Kiitos paljon ja kiitos kaikille näistä alustuksesta. Lievästi sanottuna Ainakin minulle tämä on melko monimutkainen aihealue. Ja näen EBAn ja komission lähestymistavoissa eroja. Olisi hyödyllistä kuulla teiltä mielipiteenne kahteen asiaan. Ensinnäkin, mitä eroa näistä kahdesta eri lähestymistavasta on mrl e tasoon miten ne vaikuttavat mrl e tasoon nämä erilaiset syystavat? miten voimme taata, että meillä on tarpeeksi hyvä mrl e taso sijoittajan vastuun takaamiseksi. Entä sitten toiseksi, miten Miten, mikä on suhde TLAC? -hän? Mikä on paras tapa pohjustaa TLACn täytäntöönpanoa, jolla on suurempaa ja suorempaa vaikutusta pankkeihin? Olen ymmärtänyt, että komissio näkee tämän kahdeksan prosentin tason laittomana, mutta onko tämä todella EBAn näkemys myös? Se on myös toinen kysymys. Minulla on muitakin kysymyksiä, haluan puhua vielä näistä delegoidusta säädöksistä, mutta ainakin nämä alustavat kysymykset ehkä auttaisivat keskustelua. Kiitos, Well, Thank you very much. Kiitoksia. Ensin onnittelen näitä kolmea instituutiota, jotka käyttävät juuri puheenvuoron, koska tämän menettelyn keskiössä on nyt älykkäitä yksilöitä ja instituutioita ja se on tarpeen. Tämä on hyvin monimutkainen ala ja nyt ensimmäistä kertaa olemme nyt tutkimattomilla vesillä ja muistan kaiken työn, joita olemme tehneet esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, kun yritimme puuttua näihin liian iso kaatumaan ongelmiin. Ja tiettyjä lakeja säädettiin, olimme tuntemattomilla vesillä ja nyt meidän täytyy sitten hyvin taitavasti ja huolellisesti varmistaa se, ettei tule mitään ei-toivottuja vaikutuksia. Ja kun arvioimme tämän globaalin 8 prosentin lukeman, niin tärkein huolenaihe oli se, että voidaan taata, että seuraavissa kriiseissä veronmaksajien ei tarvitse lähteä tukemaan kaatuvia pankkeja. Tästähän keskusteltiin täällä ja katsottiin, että 8 prosenttia voitaisiin soveltaa bail-inia kaikissa instituutioissa koosta tai liiketoimintamallista riippumatta, koska meillä ei ollut mitään esimerkkejä edes kriisin aikana siitä, että 8 prosenttia olisi perastettu Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Eli nyt mennään sitten täytäntöönpanovaiheeseen ja meidän on varmistettava, että me toimimme oikein, eikä sitten tule ei-toivottuja vaikutuksia järjestelmään, joita voi tulla kaatuvasta instituutiosta tai sitten pelastustoimista epäperinteisen instituutin osalta, kun kyse on asioista, joita kansalaiset ovat pelastaneet. Eli jos on tärkeä, järjestelmä kannalta tärkeä instituutio, joka on perinteinen ja konservatiivinen liiketoimintamalli. Ja sitten pitäisi siellä toteuttaa pelastustoimia. Eli nyt täytyy kiinnittää huomiota kaikissa tahoissa siihen, että me hiomme sitä, mitä pitää hioa, jottei luoda mitään ongelmia järjestää järjestelmiin ja vaaranneta koko rakennelma, joka on nyt saatu aikaiseksi ja jota pitää vielä jatkaa. Eli kun Amrelia ja TLKia verrataan, niin siellä on useita eroja. Monet ovat niistä selkeitä, eli miten ne esimerkiksi lasketaan, mutta toiset ovat vähemmän selkeitä. Mutta haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että siirtymäajat ovat erilaiset. Ja ennen kaikkea TLKia soveltaa vain syfisiin, kun taas MRLiä sovelletaan kaikkien instituutioihin. Ja kyse on nyt kuudesta tuhannesta laitoksesta Euroopassa. Eli pankkiunioni sisällä sanoisin vielä, että vetoan nyt siihen, että jatkamme tätä työtä. Meidän täytyy ymmärtää, mitä puuttuu tästä mallista, ja toiseksi täytyy sitten hioa sitä, mitä on jo luotu, sillä tavalla, ettemme vaarana kaikkea, mitä on tehty, koska emme ole valmiita hiomaan yksityiskohtia. Ja haluaisin kiittää komissiota tästä aloitteesta. Tällä tavalla voidaan saada enemmän kunnioitusta ykköstason päätöksille. Ja se päätöshän oli se, että tehdään se, mistä nyt on yht, ollaan yhtä mieltä. Eli kriisinratkaisuviranomainen eri tilanteissa voi sitten määritellä, mikä on oikea MREL, ja sitten näihin asioihin otetaan mukaan muitakin tekijöitä. Ja anteeksi, että puhuin näin pitkään. I don't see... see. ECRn varjoesittely ei ole paikalla, eli liberaaleista gulaa. Kiitos tästä keskustelusta. Tämä on todella hyödyllistä. On hienoa, että voimme kuunnella sekä komissiota ja, ja myös Rova Königiä. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että muutama viikko sitten parlamentti hyväksyi minun mietintöni ja Madi oli myös mukana. Mietinnössä esitettiin kysymys globaaleista kansainvälisistä järjestöistä, jotka määrittelevät sääntöjä ja me halusimme vastata kysymykseen siitä, kuka päättää. Ja haluaisin myös esittää kysymyksen, jos tällä rahoituksen vakautusneuvostolla on, siellähän on keskuspankkiireja ja ministereitä, mutta ei kansalaisten edustajia, joten mikä silloin on parlamentin rooli? Ja G20-ryhmästä voidaan sanoa, että siellä on myös maita, jotka eivät ole demokratian mallimaita. No, mielestäni nyt jo äh, olisi väärin sanoa, että tämä tulee G20-ryhmästä ja silloin se on hyvä asia. Ei voida pitää ilosanomana kaikkea, mikä tulee G20-ryhmästä. Pitää olla varovainen tästä on kysymyksiä esimerkiksi soveltamisalasta, sovellammeko amerikkalaisten logiikkaa, jotka usein soveltavat sääntöjä tietoihin laitoksiin, vai sovellammeko näitä sääntöjä koko eurooppalaisen pankkialaan, joka on hyvin erilainen joissakin maissa, kuten minun maassani. Isot pankit eivät ole olleet riskikriisin aikana, eikä niitä ole tarvinnut pelastaa. Toisissa maissa taas on on, ovat veronmaksajat joutuneet maksamaan. Ja toinen asia, äh, haluaisin, että pitää, haluaisin, että luetaan tarkasti tekstejä. PRD-tekstissä äh, vaaditaan tapauskohtaisesti arvioimaan MRL-tasoa. E Kun EBA sanoo, että tarvitaan enemmän selkeyttä niin parempi selkeys tarkoittaa sitä, että ei ole liikkumavaraa, vaan on selkeät säännöt. En tiedä, mitä te olette tässä ajatelleet. Ehkä voimme loppujen lopuksi päästä tästä yhteisymmärrykseen. Ja sitten lopuksi haluaisin puhua moraalikadosta. Voidaanko sanoa, että moraalikatoa ei tulisi, jos sanotaan, että kaikki pankit loppujen lopuksi kuitenkin pääsisivät kriisinratkaisurahaston alaisuuteen? Emme me tätä halunneet. Sanottiin, että tietyillä ehdoilla saadaan käyttöön varoja, mutta tämän, näiden varat ovat tämmöinen viimeinen jarru, eli backstop. joka tapauksessa meidän pitää käsitellä tätä vakavasti ei pidä lähteä sellaiselle tielle, jota lainsäätäjä ei ole halunnut. Ja ei pidä tässä luoda uusia järjestelmiä tai uusia tulkintoja, sillä se loisi riskejä. Me kaikki olemme tehneet tämän järjestelmän eteen töitä, mutta me emme halua, että pankit loppujen lopuksi eivät pystyisi tekemään sitä, mitä, mihin niidät on, ne on perustettu. Philip Lamberts. Philip Lamberts. Yes, uh, good evening everyone. Uh... Niin, hyvää iltaa kaikille. Ensinnäkin olen yhtä mieltä siitä, mitä Silvi sanoi siitä, mikä on uh, FSBn rooli, joka esittää finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän siis rooli, joka esittää erilaisia uh, sääntöjä että se vain ehdottaa niitä. Niin syyt olet oikeassa, Ranskan pankit eivät kenties ole saatiin vaatineet paljon Ranskan veronmaksajien varoja, mutta muistaisin, että eh, kuitenkin Société Générale ja eh, Paribas ovat olleet aika tiukalla, joten kyllä on ollut veronmaksajien rahaa, mutta ei välttämättä, eh, kenties, mutta kuitenkin veronmaksajien rahaa, mitä he ovat saaneet. Niin, kuuntelin komissiota hyvin tarkkaan. Ja sitten kaksi argumenttia perustelua. No ja komissio kuunteli minua, mutta ei se mitään. Komissio mainitsi kaksi kommenttia, ensinnäkin juridisen perustelun ja, ja sitten poliittisen perustelun. Minusta juridinen perustelu oli kirjoitettu aika pienin kirjaimin. Sen sijaan poliittinen perustelu oli kirjattu hyvin ö, kirjaimella koska tämä kaikkihan on politiikkaa. Minä olen aika yksinkertainen ihminen, minä olen asiantuntija, asianajaja, mutta me tiedämme, että me lainsäätäjä sanomme, että jos halutaan käyttää tätä kriisiratkaisumenetelmää, täytyy olla tämä 8 prosentin osuus hyväksyttävistä veloista, ja tämä on kirjattu lainsäädäntöön. Voitteko nyt rehellisesti sanoa minulle, että mikään systeemin tärkeä laitos, joka tarvitsisi kriisinratkaisua, ei käyttäisi kriisiratkaisurahastoa. En usko ainoatakaan, en tätä ainoakaan uskottavaa tapausta. Tiedätte, että jos on systeemi, on tärkeä laitos, se tulee käyttämään kriisiratkaisurahastoa. Silloin tässä tapauksessa totta kai tarvitaan 8 prosenttia MRLssä. Se on välttämätöntä, se on selvää. Ja nyt teidän juridinen perustelu niin ei varmaan kestä kuin 30 sekuntia tuomioistuimessa, jos ne joutuvat lukemaan koko lainsäädännön. Tarvitaan kahdeksan prosenttia sijoittajavastuun toteutumista. Ja minusta te nyt leikitte tässä tällaista juridista peliä vain totellaksenne poliittista painostusta. Näin minä sen tulkitsen, mitä te olette siellä tekemässä. Joten suoraan sanottuna minä olisin EBAn puolella ja sanoisin, että en muista sanaa, jota Silvi käytti, mutta että pohjimmiltaan he itse asiassa tässä olisivat tekemässä jotenkin fantasiaa lainsäädännöstä, vaan he katsovat, mitä me olemme kirjoittaneet, ja he tekivät yhden ainoan johtopäätöksen siitä, mitä todettiin järjestelmän kannalta tärkeiden pankkien osalta. Totta kai voi räätälöidä tämän ratkaisun pankeille, mutta totta kai se pitää tämän MRL olla aina yli 8 prosenttia, se ei voi olla vähempää. Ei sanota, että että voidaan mennä pankki, pankilta asiaa läpi, jos halutaan noudattaa vaatimuksia. Juridinen perustelunne on minusta aika heikko. Mitä telakkiin tulee, hyvä uutinen, jos otetaan, jos otetaan 8 prosenttia näistä hyväksyttävistä veloista järjestelmän tärkeiden pankkien osalta – se merkitsee sitä, että hän silloin täyttäisivät myöskin teelakin edellytykset. Jos me siis teemme yhden asian, lyömme kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja minusta tämä on hyvä asia. No, last point that I want to make. Ja lopuksi haluan vielä todeta, että on äh, sanottavien se, että velkojat saavat maksaa enemmän kuin veronmaksajat, mutta jota me haluamme on, että, että velallis, siis velalliset, niin, he johtajat johtavat pankkia onnisti ja eh, osakkeenomistajien kannalta. Ja me olemme siis päättäneet, että tuo PM-vaatimus, joka koskee näitä vaatimuksia, niin sanon tätä, näitä pääomavaatimuksia me tullaan heikentämään. Olen niiden puolella, jotka sanoo, että pääomavaatimusalta pitäisi olla CRD5, jossa otetaan sitä ajatusta, että pitäisi päästä eroon kaikista niistä vaikeuksista, jotka olisivat vaatineet omaisesti korkeampia pääomavaatimuksia ja katsoneet tätä vipuvaikutusta, eikä olisi tällaisia uskottavia riskiarvioituja varoja. Thank you. I would... Kiitoksia. Lukekaa se, mitä Konstantio totesi täällä parlamentissa. Siellä selkeästi selitettiin, miksi nämä 44 ja 45 ovat erilaisia. Mm. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Balt. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minä pidän tätä keskustelua tänään erityisen tärkeänä, sillä kyse on siitä, että veronmaksajien ei pitäisi tulevissa pankkiongelmissa enää olla maksajana. Ajattelen, että olisimme tästä samaa mieltä, mutta nyt kun tullaan itse asiaan ja pankkien pelastamiseen, niin nyt pitää sitten tarttua tuumasta toimeen. Kun, jos jos ja kun otamme nämä vaatimukset vakavasti, niin silloin kahdeksan prosentin minimimäärä pilarissa yksi on kyllä tarpeellinen. Se tosiasia, että komissio ei ole tässä Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan kriisinratkaisuviranomaisen suositusta seurannut, on minusta huolestuttavaa. TLACtä pitäisi käyttää kriisin, uskottavan kriisinratkaisujärjestelmän luomiseksi ja siksi haluaisin nyt esittää muutamia kysymyksiä tämän nyt jälkeen, kun monet, sen jälkeen, kun monet kollegat ovat ja esittäneet hyviä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymykseni komissiolle. Aikooko komissio antaa kriisin ratka- ratkaisuviranomaiselle hyviä välineitä tällaisten MRE ML-vaatimusten noudattamisen valvomiselle. Toiseksi sitten tämä subordination eli etuoikeusasema. Miten, mitä ollaan siitä mieltä, että pankkikohtaiset MREL-vaatimukset pilarissa kaksi vaativat pakollista subordination eli etuoikeusasemaa. Ja sitten viimeinen kysymys TLAC:ssa on 3,5 prosentin poikkeamisvara tästä etuoikeusasemasta. Miten komissio aikoo tämän toteuttaa lainsäädännössä ja mahdollistaa sen kriisinratkaisuviranomaisille? Tämä, tämä minun kysymyksestäni. Kiitos. Kiitos, Lepelas Meres. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kolmelle vieraallemme tämän keskustelun käynnistämisestä. Kolme kysymystä. Komissio sanoo, että se tekee uusia ehdotuksia telakista ja johdonmukaisuuden nimissä, niin suoraan sanottuna täytyy nyt vähän ihmetellä tätä. miksei näitä kahta tekstiä esitetty yhdessä. Kumpi on tärkeämpi niistä? Se on jo melkein naivi kysymys. Näiden välinen suhdehan on vahva, ja tässä kuitenkaan näitä kahta ei käsitellä yhtä aikaa, eli tässä on riskinä se, että joudutaan sitten myöhemmin oikaisemaan toimia, jotka liittyvät täytäntöönpanoon. Ja ei tällaista strategiaa varmaan lainsäätäjällä voi olla. Eli miten voimme varmistaa, että se mistä tänään sovitaan, otetaan tosiaan huomioon sitten siinä vaiheessa, kun tämä astuu, teillä astuu voimaan Euroopan unionissa komission ehdotuksen pohjalta. Ja sitten tämä 8 prosenttia. Komissio oli hyvin selkeä ja olen nyt kuullut, mitä neuvottelijat totesivat oikeudellisesti ja poliittisesti katsottuna. Eli tahtoa löytyy tasolla yksi, eli kahdeksan prosenttia pitää analysoida tapauskohtaisesti, eikä siitä tule mikään kiintiä sääntö. Eli komissio voisi kertoa, miten tämä keskustelu etenee neuvostossa, koska sekin ehkä voisi vähän selkeyttää tätä tilannetta lainsäätäjän tasolla. Ja sitten kolmas asia, joka liittyy tähän keskusteluun, vaikka se ei koskaan tullutkaan selkeästi esille. Eli yksi ongelma, joka meillä on, liittyy siihen, että maksukykykysymykset eivät nyt, tai nämä likviditeettikysymykset eivät toimi niin kuin oli sovittu. Eli tässä oli ikään kuin on se, että pelastetaan tai sitten mennä annetaan mennä konkurssiin. Ja sehän on poliittisesti paljon kalliimpi vaihtoehto kuin oli kuviteltu. No, tämä liittyy sitten kysymyksiin, joita ei pystytä määrittelemään oikeudellisesti, mutta jotka todellisuudessa kuitenkin vaikuttavat tähän keskusteluun, kun puhutaan näiden kahdeksan prosentin soveltamisesta. Eli millä tavalla voimme toimia tämän riskin osalta – Mielestäni tätä ei otettu huomioon siinä vaiheessa, kun lainsäädäntöä pohdittiin. Eli sanottiin, että jotkut pankit menevät konkurssiin, ei siinä mitään. Ja sitten kun katsottiin, miten toimitaan pankkien osalta, niin poliittinen todellisuus olikin, että ne ovat mahdollisia ainoastaan poikkeustapauksissa. Thank you, Sven Giegold. Kiitos sitten Sven Giegold. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin käyttää tilaisuutta mutta kiittääkseni Elisaa hyvästä yhteistyöstä vuosien saatossa. Emme välttämättä ole aina samoilla kannoilla, etenkään ihmisiä. tänään, mutta kuitenkin olen kaikkien vuosien nyt arvossa luottamusta ja hyvää yhteistyötä. Ja haluaisin myös vihreiden puolesta esittää lempimän tervetulotovetuksen Pervans Peresille, joka on SJDn uusi koordinaattori. Tämä yhteistyön henki, joka aina on ollut puoluerajat ylittävä ja voimakas tekijä tässä valiokunnassa, toivottavasti jatkuu. Toivotan hyvää jatkoa Portugaliin, keskuspankkiin ja olen varma, että tapaamme uudestaan. Ja totta kai pidän hyvänä sitä, että siirryt tällaiseen julkiseen tehtävään – etkä niin kuin jotkut muut, jotka ovat siirtyneet suoraan jonkin lobbarijärjestön palvelukseen, joten on hyvä, että toimit tässä yhteisen hyvän puolesta. Uh, and that... Tämän lisäksi tästä asiasta muutama selkeä sana tarvitaan. Minä haluaisin sanoa, että näen tämän asian hyvin symbolisena ajatellen laajempaa kuvaa. Parlamentti hyväksyin Baltsin mietinnön, joka oli tasapainoinen kompromissi, joka koski sitä, mitä tehdä rahoitusmarkkinoita koskevan lainsäädännölle. Ajattelen tällaisten uudistusten jälkeen, jotka ovat nopeita, kaikki ei ole täydellistä, mutta me olemme sunkaan pyytäneet sääntöjen purkamista, emmekä mitään heikentämistä. Me pyysimme sitä, että tapahtuu vahvistamista joillakin alueilla, korjausta joillakin alueilla, aukkojen etsimistä – samoin kuin myöskin eh, liikarasituksen etsimistä ja päällekkäisten, päällekkäisen säätelyn etsimistä. Ja tämä oli hyvin tasapainoinen kanta. Mitä me nyt olemme voineet sitten nähdä, mitä tapahtuu eri vaiheissa tässä eri näyttämöillä tässä samassa teatterissa on se, että on järjestelmällistä heikentämistä. Olin aika järkyttynyt kuullessani, kuullessani komissiokonferenssissa kuulemisen jälkeen, johon mekin olimme osaltamme vaikuttaneet ja antaneet panoksemme, koska meistä se ei kuulosti tasapainoiselta kompromisselta, minkä komissio esitti tuon kuulemisen jälkeen, vaan enemmänkin toivelistalta, joka oli yksipuolinen. Ja nyt, mitä tulee pankkeihin, ja tämän asian, jota monet puhujat ovat täällä käsitelleet, me tiedämme, että neuvostossa kaikki eivät usko siihen, mitä me päätimme ja hie, eivätkä siis hienosäätelyyn, vaan eivät, eivät perusteisiinkaan, joten pitäisi rakennuttaa sisään mukaan voimakas pääomavaatimus matkataloudessa, jossa on yksityisiä pankkeja. Me uskomme, että jos on yksityisiä pankkeja, jopa tämän kriisin jälkeen, siinä, siinä on hyviä syitä, niiden täytyy pystyä itse kantamaan riskinsä, koska muuten se ei vastaa markkinatalouden perussääntöjä. Nyt on erinäisiä vaiheita, joissa lukuisat jäsenvaltiot ovat pyytäneet normien heikentämistä, joten meillä on selkeä sitoumus monilta päätoimijoilta mukaan luettuna tietysti yhteinen kriisiratkaisuneuvosto ja komissio, joka on tämä 8 prosentin vähimmäisvaatimus, joka merkitsi sitä, että voidaan hyödyntää kriisiratkaisurahastoa. Ja minne johdonmukaista olisi se, että tämä olisi vähimmäis MREL. Muuten se oli johdonmukaan. Nyt saammekin sitten kuulla, että jäsenvaltiot Italia ja Ranska neuvostossa haluavat tehdä tästä tällaisen tapauskohtaisen kysymyksen, ja tuo 8 prosenttia olisi poikkeus eikä vähimmäis, vähimmäismäärä. Ja komissio on nyt antanut tukea tälle eh, kannalle tällaisella kapeaotsaisella poliittisella ja juridisella tulkinnalla, joka koskee tätä standardia. Joten kysymys kuuluukin nyt, miten parlamentti suhtautuu asiaan. Tuleeko parlamentti olemaan osa tällaista liikettä, jolla heikennetään tätä ja jolla noudatetaan joidenkin sidosryhmien toivomuslistaa vai pidämmekö me tiukasti kannastamme kiinni, mikä merkitsee sitä, että 8 prosentin pääomavaatimus on minimi sille, että pankki voi toimia turvallisesti yhteismarkkinoilla yhteisenä pankkina. Tämä on minusta keskeinen kysymys, eikä meidän nyt pidä ampua tässä yhteistä kriisiratkaisuneuvostoa jalkaan, vaan se pitää tukea siinä, että se tekee kovaa työtä ja se pyrkii vakuuttamaan jäsenet siitä, että 8 prosenttia olisi vähimmäismäärä. Thank you, uh, Sven. Kiitoksia. Meilläkin on pari kysymystä, jotka esitän tästä aiheesta, koska täytyy sanoa, että olen pitkälti samaa mieltä tästä analyysistänne, mutta tämä nyt ei ole oikea aika tai paikka käydä tätä keskustelua, mutta sellaista pitää sitten käydä, kun tulkitsemme lainsäädäntöä. Mutta pari kysymystä ensin komissiolle. eli teilläkin tiimoilta tehty työ. Ja mikä on sitten soveltamisala teilläkin osalta? meidän tiedätte, chisipsit ja kisipsit liittyvät tähän. Ja sitten kysymys Elke Königille. Minulla on tämä puheenne teksti tässä ja sanoitte, että kriisin ratkaisuneuvosto on seurannut tilannetta eikä nyt aio muuttaa politiikkaansa tämän delegoidun säädöksen takia. Viittaatte siis varmaan siihen, että tarkastelujakson jälkeen delegoidusta säädöksestä tulee sitten ihan laki. Eli mitä tarkoitatte sillä, että tämä delegoitussäädös noudattaa kriisiratkaisuneuvoston politiikkaa. Eli tämä mielestäni kyllä täytyy selvittää, koska delegoitussäädös on osa lainsäädäntöä, jossa määritellään näitä kriteereitä, ja tässä on viitattu artikloihin 456 ja tiettyihin kirjeisiin. Eli on tärkeää, että kaikki instituutiot ymmärtävät tämän tekstin samalla tavalla ja että niitä sovelletaan – johdonmukaisella tavalla. Ja sitten kysyisin, sanoitte, että 8 prosenttia yleensä vaaditaan suurimpien pankkien osalta pankkiunionissa. Eli sanoitte tästä jotain, mutta en ihan ymmärtänyt, mitä tarkoitetaan näillä suurimmilla pankkeilla. Tarkoitteko näitä g vai kaikkia pankkeja, jotka liittyvät kriisiratkaisuneuvoston toimialaan? siis eivät välttämättä suurimmat pankit, mutta hyvin suuri joukko pankkeja. Eli tämäkin on tärkeää, koska tietysti komissio korjaa sitten EBAn delegoitosäädöstä ja muuttaa viittausta tähän artiklaan. Tällä on oikeudellista merkitystä käsittääkseni, ja tähän liittyy näihin gisipseihin. Eli tämä on tärkeä tieto. Ja sitten lopuksi vielä yhtäläiset toimintamahdollisuudet euroalueella ja myöskin globaalisti. Ja tämä on kysymys kaikille instituutioille, koska nämä kaksi välinettä ovat hyvin erilaisia. TELAC on pehmeämpi, MREL on tiukempi, mutta jos lasketaan, katsotaan niiden oikeudellista toimivuutta, niin se on erilaista. Ja sitten meillä on kakkospilari, ja se, että komissio hiljattain hyökkäsi tätä vastaan. Eli tärkeää on nyt se, miten viime kädessä voimme saada aikaan johdonmukaisen ja helppo käyttöisen mekanismin, jossa eivät eri kriteerit mene päällekkäin. Eli mitä mieltä olette näistä lisävaatimuksista, joita täytyy laittaa lainsäädäntöön, nyt kun otetaan huomioon myöskin tämä avoin kysymys pilarissa kaksi, eli koko tämä kysymys, saataisiko tästä aikaan virtaviivaisempi, yksinkertaisempi mekanismi, jolla voidaan taata vakautta ja toisaalta yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Eli tämä tässä teille vähän yleisempi, yleisluontoisempi kysymys. Uh, thank you, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tässä tuli monta tärkeää kysymystä. Aloitan kommentista, jonka esittelijä herra Högmark esitti. On aivan selvää, että, että EBAn esittämä suositus olisi altistanut tekstin mahdollisesti kumoamiselle tuomioistuimessa. Tämä on äh, lainsäädäntöteksti, joten EBAn äh, suositus ei juridisesti ollut hyväksyttävissä. Ja sitten sisällöstä on tehtävä selväksi, äh, tai toivottavasti ei ole väärinkäsitystä kahdesta asiasta. 8 prosentin minimi MRELstä ja 8 prosentin minimi bail-innistä, eli omaksi pääomaksi muuntamisesta ennen kuin pääsee rahaston alaisuuteen. Haluan tehdä tämän selväksi. Toivottavasti tämä ymmärtää että komissio ei halua tätä kahdeksan prosentin minimi ö, omaksi pääomaksi muuntamista, tätä sääntöä muuttaa. Tämä ei ole kysymyksenä ollenkaan, toivottavasti tästä ei ole väärinkäsitystä. kahdeksan prosentin minimi MREL haluaisin tästä, tässä viitataan vaikutusten arviointiin. Kyllä me teemme vaikutusten arviointia ja olemme tehneet PRRDstä vaikutusten arvioinnin ja olemme tarkastelleet 30 tapausta. Vain kolmessa, kolmessa vaadittiin yli 8 prosentin MREL. Tämä ei nyt ei ole mikään maaginen luku, mutta Rova Ferreira puhui siitä, että 8 prosentin raja-arvon pitää perustua faktoihin eikä fiktion. Emmekä me ole nähneet tällaisia, tällaista näyttöä tähän mennessä ja siksi SRBn ja kriisinratkaisuviranomaisten pitäisi pystyä joustavasti pankkikohtaisesti soveltamaan asiaa. Eli 8 prosentin bail-in-sääntö, siitä se ei ole kysymyksessä ollenkaan. 8 prosentin MREL-raja-arvo, se on eri asia, me tarvitsemme siihen joustavuutta. Ja sitten puhuttiin tästä 3,5 prosentin joustavuudesta. Me aiomme ottaa tämän mukaan komission ehdotukseen, joten se tulee siis mukaan. Ja herra Baltz, me otamme myös pilarin kaksi vaatimukset huomioon. Tämän tulette näkemään komission ehdotuksesta. Sitten rouva Kulardille. Niin, etsinkin teitä. Te olette siirtyneet sinne salin takaosaan. Kyseessä on FSBn suositus standardeista. FSBllä ei, FSBn suosituksella ei ole EU-lainsäädännön asemaa, joten komissio on tehnyt EU-lainsäädäntöehdotuksen, josta parlamentti ja neuvotto, neuvosto neuvottelevat ja josta ne säätävät sitten lakia. Eli tämä on täysi komission lainsäädäntöehdotus, josta tehdään täysimääräinen vaikutusten arviointi, kuten aina. Sitten edustaja Beresin kysymyksiin aikataulusta. Me tarvitsemme MREL nyt. Rova König teki tämän selväksi ja TLAC pitäisi tulla voimaan vuonna 2017, joten näitä kahta vaatimusta voidaan tällä hetkellä toteuttaa rinnakkain. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään. Kiitos, pankkiviranomainen. Thank you, Chair. Uh, so on, first of all, on the issue... Kiitoksia. Tämä 8 prosenttia. No, tärkein asia tässä, jonka komissiokin otti esille, on se, että emme odota, että nämä komission muutokset muuttaisivat mrl politiikkaa jota kriisiratkaisuviranomainen noudattaa. Kriisiratkaisuneuvosto ei muuta politiikkaansa ja ilmeisesti tämä koskee myöskin muita viranomaisia, jotka ovat jo miettineet tällaista politiikkaa. Ja sitten FSBn roolin. Saamme mandaattimme lainsäätäjiltä, emmekä FSBltä. Monet viranomaisistamme ovat mukana FSB-keskusteluissa, eli se näkökulma on mukana keskusteluissamme, mutta lainsäädäntömandaattimme tulee parlamentilta ja neuvostolta. Sitten pari ihmistä pyhyi MRListä ja teillä kestää miten ne sopivat yhteen. Ja on tärkeää, että meillä on yhdet yhdenmukaiset vaatimukset, jotka pyrkivät samoisiin tavoitteisiin. Olisi vaikea pankeille, jos olisi kahdet erilaiset vaatimukset, joilla on eri tekniset piirteet, mutta samat tavoitteet. Eli meillä pitää olla yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja meidän pitää suhteellisesti soveltaa Ambrellia, mutta täytyy varmistaa, ettei sillä ole mitään liian suuria kielteisiä vaikutuksia. Ja sitten jotkut puhuivat siitä, voidaanko yksinkertaistaa puitteita. No ehkä mahdollisuuksia siihen on sitten, kun panemme teelakia täytäntöön, eli voimme yksinkertaistaa osia näistä teknisistä standardeista, esimerkiksi jos muutoksia tehdään tasolla yksi ja sitten me katsomme näitä mahdollisuuksia toimia tällä tavalla sitten, kun komission ehdotus on jottu, lopulliseen muotoonsa. Kiitos, Daniel König. Kiitos. Ehkä voisin vielä toistaa yhden lauseen ja jatkaa sitten siitä, mitä Patrick Pearson ja mitä EBA sanoivat. MRL on pääväline, joka kriisinratkaisuviranomaisella on, jotta voidaan saavuttaa kriisinratkaisun toteuttaminen pankkien kannalta, joten se on oikea Tämä sanoa, että kysymys olisi pankkikohtainen ratkaisu, että se riippuu siitä, mikä pankin systeeminen jalanjälki on. Ja myös äärimmäisen tärkeää, että se antaa oikean voiman kriisiratkaisun viranomaisille asettaa MREL sen mukaiseksi, että voidaan saavuttaa tämä kriisiratkaisun toteuttamisen mahdollisuus. Se, että me emme näe tarvetta muuttaa politiikkaamme, siis on käyty paljon keskustelua siitä, onko niin, että 8 prosentin poistaminen ja neljän vuoden sen käyttöönoton puite, olisivatko nämä nyt sellaisia asioita, jotka voisivat muuttaa asioita olennaisesti. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä politiikkamme osalta, että se perustui luonnokseen, joka saimme EVAlta. Olemme seuranneet asiaa. Me katsomme, että näin ei todellakaan ollut. Kun me puhuimme kahdeksasta prosentista, ja tämä, nyt, siis tämä toinen kysymys, jonka te esititte, me olemme selkeästi keskittyneet pankkeihin, jotka kuuluvat yhteisen ratkaisuneuvoston toimivalta, mutta pankki pankilta. Ja saattaa olla pankkeja, joissa 8 prosenttia on kaukana siitä, mitä tämä pankki saattaisi tarvita, mutta niin kuin sanottu, pankit ovat jäsenvaltioiden ja unionin kannalta tärkeimpiä pankkeja. Ja varoitan hiukan, että kun me katsomme nyt, miltä tilanne näyttää, on tällaisia globaalisen järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja. Osa niistä on eurovyöhykkeellä jo tärkeämpiä kuin jotka eivät ole tällaisia GSIB-pankkeja. Eli siis, joten meidän kannaltamme lähtökohta, jolla me vastamme puitteet omille ajatuksillemme, on se, että pankit, jotka ovat velkaantuneita, tarvitsevat 8 prosenttia eh, sellaisia velkoja, jotka ovat hyväksyttäviä – tässä sijoittavastun toteuttamisessa, ja silloin olisi tämä kahdeksan prosentin MRL, jotta olisi siis tämä kahdeksan prosenttia tällaista hyväksyttävää velkaa. Ja miksi yhtenäiset toimintaedellytykset? Totta kai me katsomme, mitä muut kriisiratkaisuviranomaiset tekevät. Olemme hyvin tietoisia siitä, että pankit ovat kilpailemassa keskenään eurovyöhykkeellä. Ja ajattelen muita jäsenvaltioita myös ja katsomme telakkia ja MRL, katsomme, että kummassakin on periaatteessa sama ajatus takana, eli että pankissa tehdään sellaisia, että ne voidaan demokratia voidaan toteuttaa kriisiratkaisu. On viisasta, että käydään kansainvälistä keskustelua telakista ja olipa kysymys siis siitä, mihin, miten tämä MRL osoitetaan, mitä taas keskittyy näihin suurempiin pankkeihin, koska on paljon pieniä pankkeja, joissa nolla tai hiukan enemmän on aivan hyväksyttävä luku, mutta suurempien pankkien tapauksessa on järkevää pohtia niitä piirteitä, joissa kun määritellään, mikä tämä MREL on, ja meille MREL on se puite, jonka osalta me työskentelemme. Kaikki muut ovat vähän ajatuksia, että voidaan pohtia tämän saman oikeudellisen puitteen sisällä, johon me olemme sitoutuneet. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Haluan kiittää pari Pirtsonia, Helge Könikki ja Mark Adamsia heidän osallistumisestaan tähän keskusteluun. Neuvottelutiimi varmaan nyt sitten keskustelee asiasta ja ottaa kantaa tähän delegoitun säädökseen. En tiedä, haluaako esittelijöille lisätä jotain tähän loppuun. Minun mielestäni tämä oli oikein hyvä esitelmä ja meidän on nyt paneuduttava tähän asiaan ja kysymyksiin ja katsottava näitä todellisia eroja, mutta olemme hyvin tyytyväisiä tähän keskusteluun. Kiitoksia. Eli voimme päättää tämän kohdan esityslistalta ja siirtyä seuraavaan. Eli Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoantavan ryhmän johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen. Eli toivotan Jean-Paul Gossesin tervetulleeksi. On hienoa, että olet paikalla tässä valiokunnassa, jossa olit niin merkittävässä roolissa monien vuosien ajan. Ja kuten tiedät, tiedätte, Gozes on ehdokas, jonka komissio on nimennyt EFRAGin johtokunnan puheenjohtajaksi. Ja nyt sääntöjen mukaisesti Meillä on kuuleminen ehdokkaan eli Kosesin kanssa. Ja sitten äänestämme vielä tänään hänen nimittämisestään. Eli tervetuloa. Ja saat heti alustuspuheenvuoron. Ja sen jälkeen sitten valiokunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Eli Jean-Paul, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. On hiukan tunnepitoista nyt olla taas täällä suuressa kokoussalissa. Täällä on tuttuja kasvoja ja ystäviä. Sen jälkeen kun kymmenen vuotta olin Euroopan parlamentissa ja kymmenen vuotta talous- ja rahasioiden valiokunnassa. Eli nyt kahden vuoden tauon jälkeen asettuin ehdokkaaksi EFRAKin puheenjohtajaksi. Minulla ei ole pätevyyttä samalla tavalla kuin Wolf Klintzillä, joka alun perin valittiin, mutta jos saan teiltä luottamukseni, niin toivottavasti voin edetä tässä asiassa. Ehkä talous- ja oikeusalan koulutukseni on avuksi olin yliopistossa, opetin siellä talouspolitiikkaa ja oikeustiedettä. Olin Pariisissa juristina ja 15 vuotta sitten korkeimmassa oikeudessa. Ja ammattiurallani olen toiminut myöskin juridisena johtajana ja olin myöskin pankissa, joka oli erikoistunut alueyhteisöjen rahoittamiseen joulukuussa jätin nämä tehtävät. En vielä ole ihan eläkeässä, mutta halusin keskittyä Euroopan parlamentin tehtävien hoitamiseen. Ja sitten 30 vuotta olin pienen 300 asukkaan kunnan pormestarina. Meillähän on Ranskassa hyvin pieniä kuntia, eli 30 vuotta olin siellä pormestarina Normandiassa. No kollegani täällä tietävätkin, että Euroopan parlamentissa olin EPPn koordinaattori vuosina 2007-2014. Ja Valsin kanssa tein yhteistyötä. Käsittelin monia tärkeitä asioita. EFDM mietinnön osaltaan sitten, kun käsiteltiin luottoluokituslaitoksia ja oli koordinoimassa myöskin talouspolitiikkaa ohjausjaksoon liittyen esimerkiksi. Mutta on selvää, että EFRAKin tarvittava päätävyys, ne ovat hiukan kattavampia kuin täällä. EFRAK sitten Merstotin mietinnön jälkeen järjesteltiin uudelleen. Ja tämä johtokunnan puheenjohtajan on hiukan erityinen. Hänen tehtävänsä ei ole määritelty tarkkaan ja hänellä pitää myöskin olla sitten yhdistävä rooli. Ja täytyy myöskin ottaa sitten julkinen hyvä huomioon, koska EFRAGissa on sidosryhmien edustajia, henkilöitä, jotka edustavat eri tahoja, ja sääntelyviranomaisia monista maista. Ja sitten puheenjohtaja ei ole mikään näistä. Eli ehkä tämä nyt on innovaatio tässä prosessissa, joka käynnistettiin Nerstatin suositusten jälkeen. No en nyt puhu teille asioista, joita nyt käsitellään. Kuten tiedätte, EFRAC on monitasoinen. Siellä on tekninen komitea, joka on erikoistunut, ja sitten johtokunta, ja tietysti siellä on myöskin sitten henkilöstöä, joka hoitaa teknisiä kysymyksiä näissä hyvin erityisissä kysymyksissä. Eli haluaisin nyt kertoa, miten näen tämän puheenjohtajan tehtävän. Tässä uudessa järjestössä pitää valvoa sitä, että eri tasot toimivat harmonisesti yhteen. Ja sitten siellähän on pääjohtajakin, joka vastaa henkilöstöstä, niin hänen kanssaan meidän täytyy sitten toimia niin, että EFRAC pystyy toimimaan täysimittaisesti roolissaan ja että Euroopan komissio voi neuvotella kansainvälisistä tilinpäätöstandardeista. Ja se, mitä tähän mennessä on tehty, on ollut erinomaista, mutta voimme vielä toimia paremmin. Euroopan äänen pitää olla voimakkaampi, kun katsotaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Eurooppa ei halunnut omia standardeja, vaan se halusi ottaa käyttöön ISBn standardit että Euroopan pitää saada äänensä kuuluville, jotta nämä standardit noudattavat periaatteita, joita Euroopan tilinpäätöspolitiikassa on. Eli luotettavuus ja varovaisuus ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy ottaa myöskin Euroopan erityistarpeet huomioon. Mielestäni meidän täytyy varmistaa se, että näitä pääperiaatteita todellakin pannaan täytäntöön. Ja täytyy varmistaa myöskin se, että vaikutusten arvioinnit, joita on jo tehty, ottavat paremmin huomioon makrotaloudelliset vaikutukset ja myöskin miten tämä vaikuttaa talouskasvuun ja rahoitusalan vakauteen. Koska jotkut tekijät saattavat nopeuttaa kriisejä sen sijaan, että ne vakauttaisivat tilannetta. Eli tässä pari konkreettista tointa, jotka liittyvät EFRAGin johtokunnan puheenjohtajan tehtävään. Ja myöskin kansalaisten edut täytyy ottaa huomioon Meillähän on jo tiettyjä elementtejä tiedossa ja meidän täytyy nyt syventää näitä kriteereitä. Ja meidän täytyy sitten ehkä todeta ja myöhemmin muuttaa näitä sääntöjä. Eli yleisen edun huomioon ottaminen saattaa vaikuttaa tilinpäätösstandardeihin. Mutta jotta pystymme ottamaan julkisen edun huomioon, niin me tarvitsemme kumppanin, eli Euroopan parlamentin. Olisin halunnut vahvistaa kolme viraston välisiä suhteita. Ne ovat vain tarkkailijoiden hevostossa, mutta harmonisointi virastojen välillä on tärkeää, jotta tämä konsensus, joka on tarpeen kansainvälisellä tasolla, oli todellisuutta. Minulla on ollut henkilökohtaisia kontakteja näihin virastojen pääjohtajiin. Ja haluaisin nyt hyödyntää näitä hyviä suhteita, jotta tästä työstä tulisi harmonisempaa näiden kolmen viraston välillä. Ja parlamentti on tärkeä tekijä. Olen käynyt läpi Stolianin mietinnön, josta joka tulee täysistuntoon kesäkuussa. Ja siellä on paljon huomioita, jotka ovat ihan osuvia. Eli jos annatte luottamuksen, niin haluan ottaa nämä asiat työssäni huomioon. Ja haluaisin nyt todeta selkeästi, eikä tämä ole vain toiveeni, vaan instituution toive. Eli haluaisin, että parlamentin kanssa olisi luottamuksellisemmat suhteet ja hyvät keskusteluyhteydet. Eli voisimme säännöllisesti joko EFRAGin tai parlamentin pyynnöstä, erityisesti työryhmän puheenjohtajan pyynnöstä, joka seuraa näitä kysymyksiä, jotka ovat hiukan monimutkaisia. Eli voisimme pitää kokouksia liittyen asioihin, joista joista tehdään työtä parhaillaan, tai sitten asioita, joita tulisi käsitellä, koska EFRAGin ei pitäisi olla vain reaktiivinen, vaan sen pitäisi olla myöskin aloitteellinen. Eli sen pitäisi ottaa esiin kysymyksiä ennen kuin muut ovat niihin tarttuneet. Eli tällä tavalla voimme toimia pannokkaasti emmekä odota, että meiltä pyydetään lausuntoja. No, EFRAGhan on komission neuvonantaja, mutta olen kiintynyt myöskin Euroopan parlamenttiin ja olen valmis sitten kun aloitan tehtävän, jos siis aloitan tehtävässäni, niin haluaisin järjestää kokouksen parlamentin jäsenten kanssa käsittelemään näitä asioita. Ja haluan luoda lämpimät suhteet parlamenttiin. Koordinaattorina olen tehnyt yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa ja olemme yrittäneet löytää järkeviä ratkaisuja ja kompromisseja, eikä ole mitään syötä, syytä, miksei tätä yhteistyötä voitaisiin tehdä myöskin näissä uusissa puitteissa Euroopan parlamentin ja EFRAGin välillä. Eli tässä alustuspuheenvuoroni. Ja nyt tietysti olen valmis sitten vastaamaan kysymyksiin, jotka toivottavasti eivät ole liian julmia. Kiitos. Thank you for this, excellent. Kiitoksia tästä erinomaisesta ja lupaavasta alustuksesta. Kun ajatellaan parlamentin ja Evergin välisiä suhteita. Tämä on tärkeä kysymys. Ja sitten poliittiset ryhmät, eli korkeintaan neljä minuuttia, koska olemme hiukan aikataulusta jäljessä ja meidän täytyy vielä äänestää. Eli ensimmäisenä Burkhard Balz. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Jean-Paul. Minä aluksi haluan avoimesti myöntää, että tänään en tietenkään voi olla täysin neutraali tällaisessa kuulemisessa. Monivuotinen ystävyytemme ja se, mitä olemme monta vuotta tarttaneet hyvää yhteistyötä, vaikuttaa ja tietysti se, et, miten hyvin tuntee toisen eh, kävi ilmi siitä, että kysymys, jota haluaisin sinulle esittää, sinä itse asiassa vastasit niihin jo painopisteittäin tässä puheenvuorossasi. Minua mielitti erityisesti se, miten sinä puhuit suhteesta Euroopan parlamenttiin, mitä muuta en oikeastaan osannut edes odottaakaan. Sitten on yksi lisäkysymys. Voin lyhyesti tarttua asioihin, koska aika on rajallisesti käytössä. Sinä totesit, että Euroopan tulisi olla näkyvämmin eh, esillä globaalisti silloin, kun on kilpailua tilinpäätös normeista. Voisitko hiukan täsmällisemmin puhua siitä, koska minusta tämä on yksi olennaisimmista kysymyksistä lähivuosina. Tästä olisin kiitollinen. Olen iloinen siitä, että sinä olet ehdokkaana tänään täällä käytettävissä. Enkä varmastikaan vain minä yksin, vaan koko meidän ryhmämme. Kiitos. Euh, Sanoin, että Euroopan pitäisi olla vahvempi, mutta tässäkin tietenkään kyse ei ole suoran EFRAGesta, mutta myös vain teknisestä suhteesta ISPn kanssa. Eli on kyse kuin katalysaattorista, jossa eurooppalaiset kannat viedään eteenpäin, jotta luodaan konsensus. On tärkeää Euroopalle, että EFRAG elimenä antaa neuvoja komissio. Komissio sitten seuraa näitä neuvoja tai ei. Ja samalla EFRAG luo kantoja tärkeistä kysymyksistä ja koko EFRAGin on osallistuttava tiiminä tähän työhön, jotta saamme hyvin kattavan pohjan myös kansainvälisille kannoillemme. Ja tämmöinen ennakoiva lähestymistapa mahdollisesti sen, että toimittaisiin ennakoivasti keskusteluissa ja ennakoitaisiin myös mahdollisia erimielisyyksiä Euroopassa. Meillä on tässä mielessä tärkeää työtä edessämme ja komissio käsittääkseni yrittääkin juuri tehdä niin, että onnistuisimme tässä työssä. Ja tästä syystä Efrakia muutettiin myös hieman kyseenalaistamatta tämä tiimin toiminta, joka edelleen tekeekin tätä työtä. Efrakin puheenjohtaja tämä tandemi, johtotandemi, sen pitää toimia hyvässä yhteisymmärryksessä. Ja ehkä tässä vitsailisikin hieman. Tänä aamuna tapasin pääjohtajan tai puheenjohtajan kanssa puhelimessaan. Tämä pääjohtaja on englantilainen. Ja hän sanoi, että ensimmäinen kilpailu, joka meille tulee keskenämme, on se, että näemme kumpi puhuu toisen kieltä paremmin. EFRAKin on siis toimiva, toimittava yhtenäisesti ja sitä on yhteisymmärryksessä johdettava. Kiitos. Kiitos, Lemperes. Kiitoksia, Goses, että olette paikalla. On hienoa, että olette nyt ehdokkaassa. Ehdokkaana minä olen koordinaattori ja te aikaisemmin toimitte samassa tehtävässä valiokunnassamme. No sitten kolme kysymystä. No Efrakan on meille kaikille tuttu. Ja alun perin hän, kuten totesitte, EFRAG halusi edistää Eurooppaa tilinpäätöskysymyksissä. Ja EFRAGista on sitten tullut toisenlainen, eli se edustaa nyt ISPtä Euroopassa. Eli näin ei pitäisi olla. Ja Merstatin suositusten pitäisi siis tulla täytäntöpannuiksi. Ja sitten tämä nimitysprosessi ja se, että instituutiossahan on ollut pitkiä viiveitä. Eli mitä se kertoo tämän instituution toiminnasta tai komissiosta – Ja kun sanoitte, että haluatte ottaa Euroopan edut huomioon, niin meillähän on nyt polttava kysymys IFRS 9. Ja monet eurooppalaiset nyt miettivät, millä tavalla nämä standardit sitten tukevat pitkän aikavälin investointeja. Katsotteko, että EFRAGin olosuhteet näissä asioissa – Siis oliko Etrakilla kaikki elementit käytössään vai pitääkö meidän parantaa näitä vaikutusten arviointeja, kun ajatellaan näitä tilinpäätöskysymyksiä? No muitakin kysymyksiä on, mutta aika alkaa loppua. Merci, madame la présidente, puisque pour moi... Kiitos puheenjohtaja, sillä minä pidän teitä, äh, tai näen teidät edelleen puheenjohtajana, niin kuin viime kaudella. Ähm, suhte, suhde IAS, IASB, jos tämä käytäisiin suljetuin ovin, niin sanoisin, että kandidaatin valitsemisessa oli, äh, haettiin riippumattomuutta. Tämä ei nyt kieli huonosta suhteesta, mutta, mutta tiimi varmasti haluaa viedä näitä eurooppalaisia etuja eteenpäin. Vaikutusten arvioinnista puhuinkin lyhyesti, mutta tämä on toistettava. Tähän asti, koska tätä pyynnössä ei ollut tarkennettu, vaikutusten arvioinnit ovat saattaneet olleet olla riittämättömiä vaikutusten arvioiden pitää ottaa myös makrotaloudelliset tekijät huomioon ja mennä pidemmälle kuin mahdollisuuksien analyysi. Minä olen ollut asianajaja ja ammattielämässäni ja kyse oli silloinkin siitä, että loppujen lopuksi annetaan lausunto, mahdollisuus, jota sitten noudatetaan tai ei. Sillä on kuunneltu kaikkia osapuolia ja tämä on sellainen metodi, jota haluaisin noudattaa myös yhdessä pääjohtajan kanssa Efragissa. Thank you. Uh, Bernd Luke. Kiitos, Bernd Luke. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun Sayed Kamilin nimissä, joka on nyt päässyt paikalle. Kiitoksia Gose siitä, että olette täällä. Ja kiitos myöskin kollegoille näistä kommenteista. Me katsomme, että Euroopan johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen on tärkeä kysymys, kun otetaan kuinka pitkään tässä organisaatiossa tehtävä ei ole ollut täytetty. Stolojanin mietintö sai yksimielistä tukea ja nyt odottelemme sitten näitä maistrahtin uudistuksia. On tärkeää, että EFRAG antaa riippumatonta teknistä apua ja on sitoutunut näihin vaikutusten arvioihin, joita nämä standardit todella edustavat yhteistä etua. Pidän hyvänä sitä, mitä juuri sanoitte, eli että haluaisitte jatkaa vahvoja suhteita parlamenttiin, jotta voidaan helpottaa keskusteluita huolenaiheista, joita vielä on olemassa liittyen IFRS 9 standardeihin nyt, kun lähdemme niitä arvioimaan. Ja nyt haluaisin kysyä Goses asiasta, joka tuli esille ristiriidasta, joka liittyy tileihin ja sitten tilinpäätösdirektiiviin ja tuomioistuimen toimialaan. Te varmaan tiedätte tästä, koska Jérôme Haas otti tämän asian jo esille Ranskan tilinpäätöslautakunnassa. Ja ISBn puitteissa – tilit on määritelty hyödyllisyysmallin pohjalta, joka liittyy tietoihin, jotka tulevat pääomamarkkinoilta ja joiden pohjalta tehdään päätöksiä siitä, mihin pääomaa sijoitetaan. Mutta tilinpäätösdirektiivissä säännöt pitää tehdä kaikkien potentiaalisten tappioiden varalta riippumatta siitä, onko niitä tapahtunut, ja ne pitää merkata tileihin, ja siellä ei tulevaisuudessa voi enää liioitella omaisuuseriä, ja osinko, osinkojen jakoonkin liittyvät säännöt ovat menneet uusiksi. Eli Kysymykseni on, onko teidän mielestänne tässä ristiriita ja jos on, niin olisiko mitään tapaa puuttua tähän ongelmaan? Merci de, de votre question. Kiitos kysymyksestänne. Sanon juuri, että, että ehdokkaana en välttämättä kaikkiin kysymyksiin yksityisesti pysty vastaamaan. Ja tässähän on kyse tietysti tuomioistuimen oikeuden käynnistä, mutta tässä säännöllisessä kokouksessa varmasti voisimme käsitellä tarkemmin tätä tekniselläkin tasolla. Ja toivon, jos tähän virkaan pääsen, niin toivon, että voimme pienen ryhmän kesken puhua tästä tapauksesta. Unohdin puhua vielä näistä pitkäaikaisista investoinneista, josta Beres kysyi. Tämä on ollut jo yksi lempiaiheita, niin kun olin meppinä ja tilinpäätösstandardien ei pitäisi estää liiketoimintaa, eikä pitäisi myöskään kannustaa lyhytnäköisyyteen. Thank you. Sylvie Goulard. Kiitos Sylvie Goulard. Monsieur le Président. Kiitoksia. Olen täällä ihan takana, koska lataan tietokonettani. Niin Eli kiitoksia, että olet taas paikalla. Meidän täytyy nyt tehdä tässä vakavamielisesti, vaikka meillä kaikilla on erinomaisia muistoja sinun tekemästäsi työstäsi ja pätevyydestäsi, mutta yksi kysymys. Eli mitkä ovat painopistealueet tällaisessa tehtävässä? Eli keskipitkällä aikavälillä ja pidemmällä aikavälillä, no ehkä pidemmästä aikavälistä voidaan sitten puhua myöhemmin, mutta haluaisin nyt puhua tästä alasta. Erässä omaloitemietinnössähän oli todettu, että globaali interaktio, samoin kuin Euroopan ja kansallinen toiminta on vaikea yhdistää toisiinsa, mutta mitkä olisivat sitten painopistealueet tässä puheenjohtajan tehtävässä? Kiitoksia. Ensinnäkin tämä Stolianin mietintö. Luin sen huolellisesti ja myöskin eri tarkistukset, joita on kollegoilta tullut. Osa meni läpi, osa ei. Ja tämä nyt selkeyttää hyvällä tavalla sitä, miten parlamentti näkee asiat. No, prioriteettini puheenjohtajana ensinnäkin haluan, että tiimini toimii sitten epäsuorasti pääjohtajan kanssa, koska olosuhteiden vuoksi EFRAG saa uuden pääjohtajan ja siellä on sitten uusi johtaja ollut 11. huhtikuuta lähtien, eli kaksi uutta henkilöä. Ja tämä tietysti saattaa olla haitta, koska heiltä puuttuu kokemusta, mutta se voi olla myöskin valtti siinä mielessä, että saamme uusia ajatuksia, emmekä ole sen vankeja, mitä aikaisemmin on tehty. Ensimmäinen painopistealue on se, että tämä tiimi toimii kitkatta. Se on tärkeä asia. Siellähän on henkilöitä, joilla on paljon pätevyyttä. Ja nyt meidän täytyy sitten löytää vastauksia odotuksiin, joita on nyt kun on näitä Merstatin suosituksia tullut. Ja toinen painopistealue on sitten se, että voimme toimia tehokkaammin ja olemme yhteydessä virastoihin, mutta tällä hetkellä minusta tuntuu, no tämä on vähän henkilökohtainen mielipiteeni, että tietyt tai tietty virasto on hiukan jälkijunassa, eikä ehkä tee niin paljon yhteistyötä kuin pitäisi, jotta voitaisiin edetä näissä asioissa. Eli hyvin nopeasti aion ottaa yhteyttä näihin kohteen pääjohtajan, jotka onneksi tunnen, koska olin meppinä silloin, kun heidät nimettiin näihin tehtäviin. Eli heidän kanssaan varmaan voin luoda hedelmälliset yhteistyösuhteet. Ja täytyy muistaa, että Efraken johtokunnassa on myöskin kansallisia standardointiviranomaisia – Ja heidänkin kanssaan voimme sitten tehdä yhteistyötä. Ja voimme esimerkiksi yksinkertaistaa PK-yritysten tilannetta. Tehän kaikki olette korostaneet tässä mietinnössä tätä. Eli tässä meillä on todellista työtä tehtävänä, jotta voimme lyödä lukkoon yhteisiä sääntöjä. Ja sitten nämä säännölliset kokoukset, joita ehdotin, ja työryhmä, joka käsitellään näitä kysymyksiä, niin siellä voidaan uudelleen käydä läpi näitä kysymyksiä ja keskustella niistä yhdessä. Uskon, että saamme tällä tavalla aikaan hyviä tuloksia, jos teemme kollegiaalisesti yhteistyötä. Uh, Kiitos sitten McCarthy. Thank you, Chairman, and just to... Kiitos. Anteeksi pyyntö Fabio Di Masin puolesta, joka ei olla paikalla, mutta hän sitä kysymyksen, hän sille kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy jäsenten kokoonpanoon eh, ja haluaisin kysyä, katsotaanko se asianmukaisesti heijastelee eri sidoryhmiä, niiden järjestöjä, ammattiliittoja, kuluttajajärjestöjä, pk-yrityksiä, niiden järjestöjä, ja miten sitten tulee tilintarkastusstandardia kestäviin elimiin? Uskotteko, että nämä ohjaavat elimet ja koko paljon heijastelee asianmukaisesti julkisia etuja? Ja näettekö, että olisi välttämätöntä puuttua jotenkin tähän asiaan? Toinen osa minun kysymystäni on henkilökohtainen kysymys. Monet meistä uskovat, että osa kriisiä, johon Eurooppa taloudellisesti joutui, johtui siitä, että oli tällaista mukavaa yksimielisyyttä, joka liittyy siihen, että suojeltiin instituutioita eikä Euroopan ihmisiä. Tiedän, että te olette ollut tässä talossa pitkään jäsenenä, että olet mukana Euroopan poliittisissa rakenteissa ja olen kuullut, että teillä on todella hieno ura täällä parlamentissa, mutta haluaisin varmuutta kuitenkin siitä, että te ole vain osa tällaista kiertoovijärjestelmää, jos joka monen meidän mielestä on luonut osan kulttuuria, joka on johtanut kriisiin menneisyydessä. Ja olisin iloinen, jos saisin kuulla teidän sananne, jolla te voisitte vakuuttaa minut. Bien, alors sur l'organisation. EFRAKin organisaatiorakenteesta ymmärrät, tätä, kun on ehdokas puheenjohtajaksi tällaiseen organisaatioon, joka, jota on uudistettu vastikään, ja tästä muutoksesta ei vielä pystytä ö, kaikkia seurauksia arvioimaan. Minä en siis tässä voi tätä arvioida, mutta parlamentaarikot voivat kyllä arvioida muutoksen vaikutuksia, mutta minulla ei ole nyt valtuuksia tätä arvioida. Minusta EFRAK ja tällainen tahon idea, joka edustaa eri intressejä, on hyvä idea. Tiedän, että jotkut olisivat halunneet, että EFRAGista tulee virallinen julkinen virasto, mutta se ei ollut tämän uudistuksen, Merstatin uudistuksen päätelmä. Jos joku jossakin vaiheessa arvioi, että tällainen muutos tarvittaisiin, niin tilannehän ei ole lopullinen. Ja olin todellakin vuodesta 2004 vuoteen 2014 parlamentin jäsen ja toimin ennen kaikkea talous- ja raha-asioiden parissa. Ja tuolloin meillä oli parlamentissa hyvin suuri enemmistö, joka käsitteli siis juuri näitä kriisivuosia. Ja silloin luotiin tietyt apukeinot tai, tai ratkaisut, ne eivät ei ollut ehkä täydellisiä, mutta parempia kuin, kuin, kuin jos mitään ei olisi tehty. Ja silloin luotiin tiettyä sääntelyä ja mielestäni tämä työ oli kaiken kaikkiaan myönteistä. Ja voin sanoa, että todellakin en kuulu mihinkään salaiseen järjestöön ja eturistiriidoista ristiriidoista voidaan, voi sanoa, että nyt kaksi vuotta en ole enää ollut parlamentin, Euroopan parlamentin jäsen, enkä ole sen jälkeen ollut minkälaisessa työsuhteessa. En, ja minulle tehtiin ehdotuksia, että ö, siirtyisin lobbaamaan, mutta olen kieltäytynyt kaikista näistä ehdotuksista ja olen Schumann säätiön jäsen, joka on julkinen säätiö, joka yrittää edistää eurooppalaisia kysymyksiä. Jos tämä, tätä voidaan pitää eturistiriitana, niin voin kyllä sanoa, että no Eurooppa ajan. Kiitos Sven Kiikolle. zurück, äh, Jean-Paul. Niin, kiitos takaisin tulemisesta Jean-Paul. Kun puhut niin hyvin Saksaa, puhun nyt muutaman sanan Saksaa, vaikka kollegat ovat esittäneet kyseenalaiseksi sen, puhunko kunnolla enää Saksaa nyt ajatellen tämä Rheinland-Pfalzista tulevaa, tulevaa mutinaa sen osalta, voisin pitäisi olla aika varovainen, hyvä Veanaa, mutta palankin takaisin Englantiin, jotta minua kunnolla ymmärretään. Schwabia kuuluu sieltä välihuutona. Niin, meidän ryhmämme on pitänyt hyvänä teidän sinun ehdokkuuttasi ja meistä se on myöskin viisauden merkki komission taholta, että komissio ehdotti sinua ja se voidaan nähdä myöskin merkkinä parlamentin kasvavasta vaikutusvallasta tilinpäätösten, tilintarkastuksen alueella, koska tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun tähän kollegaa, entistä kollegaa esitetään tällaiseen tehtävään. Sinun prioriteeteistasi sanoisin, että sain sen käsityksen, että EFRAC pystyisi katsomaan enemmän julkisia intressejä, katsomaan myöskin makrotaloudellisia mahdollisuuksia analyysin tekemiselle ja myöskin se, että olet sitoutunut parlamenttiin ja siihen, että EFRAC on myöskin tilivelvollinen parlamentin suuntaan ja myöskin oli myönteisiä kommentteja, jotka liittyvät Solojanin mietintöön. Meillä on niin pitkä yhteistyön historia täällä, että me tunnemme, miten me näemme sinut. Mä vain kaksi kysymystä, jotka liittyvät itse asiakysymyksiin. Yksi näistä on La Rosierin mietintö, joka oli lähtöpiste finanssialan uudistukselle Euroopassa. Stolojanin mietinnössä on viitattu tähän Lagosierin raporttiin, jossa on lukeita kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan kirjanpitosääntöihin. Ja y- y- sääntöihin liittyviä ilmiöitä olivat olivat, olivat, olivat, osa niistä oli sellaisia, että ne olivat niitä, jotka laukaisevat tämän kriisin, mutta valitettavasti Larosierin suosituksesta ei syntynyt minkäänlaisia lainsäädäntöehdotuksia. Aiotko se nyt katsoa tätä Larosierin perintöä uudestaan? Sinä puhuit siitä, että, että pitäisi olla voimakkaampi Eurooppa nimenomaan tilinpidon alueella. Eurooppa pitää kiinni arvoistaan, niihin kuuluu demokratia. Voitko vahvistaa sen, että osalta se tulet edistämään kansainvälisissä elimissäkin sitä, että on demokraattisia periaatteita? Ja lopuksi, olisitko valmis antaa meille tietoa kaikista niistä lobbareista, jotka tarvitsevat sinulle työtä? Wörter, Sven. Le... Je peux vous donner les, la liste, ils sont pas quand même... Niin, tämä luettelo teillä kovin pitkään. Eli ei minun oveni edessä mitään jonoa ollut niin kuin huoltoasemilla nyt tällä hetkellä Ranskassa. Ensimmäinen kysymys. Eli kaikki, mitä, mikä liittyy demokratiaan. Olen täysin avoin näissä kysymyksissä. Ja mitä tulee sitten näihin muihin asioihin, joista puhuit. Eli tietyt näistä asioista vaikuttavat kriisiin pahentavalla tavalla. Ja kun hiljattain puhuin siitä, että Afrikalla pitäisi olla aloitteellinen rooli, niin olemme yhdessä keskustelleet näistä asioista teidän ja Efrekin välillä, eli miten voitaisiin käsitellä näitä tärkeitä asioita, jotka liittyvät teknisiin mahdollisuuksiin, koska EFRAGhan on hyvin tekninen järjestö, niin kyse ei ole pelkästään sitä, että otetaan esiin kysymyksiä, vaan mietitään myöskin vastauksia, jotta löydämme sitten ratkaisuja, joista voimme keskustella – mutta meidän täytyy nähdä asiat ihan konkreettisella tavalla. Ja jos luotatte minuun, niin yritän toimia puheenjohtajana maalaisjärkeä noudattaen. En tiedä, onko se pelkästään ranskalainen piiri. ja myöskin sitten käytännönläheisesti, jota pidetään brittiläisenä hyvänä. Ja haluan ajaa yleistä etua, eli tämä on minun tavoitteeni. Ja tähän tavoitteeseen päästään ainoastaan, jos tiimini on pätevä ja mikäli minulla on hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja EFRAGin tiimin välillä. Kiitos. Um, I ask if FD... Kiitoksia. Haluaako EFDD esittää kysymyksen? Täällä ei ole mitään nimeä. Ei, selvä. Entäs ENF? Selvä. Eli kuuleminen voidaan päättää tähän. Tämä oli erinomaista keskustella, onnittelut ja nyt sitten ihan meidän täytyy arvioida tätä sisäisesti ja sen jälkeen äänestämme. Eli kiitoksia Sampon. Unfortunately, we need to be in camera, even if it will be... Kokous on suljetuin ovin, eli ne, joilla ei ole oikeus olla tässä kokouksessa, niin olkaa hyvä ja poistukaa kokoussalista. I would ask, uh, please, someone to tell me when we can start. Niin kyllä hän voi olla paikalla. Mutta ensin äänestämme, sitten onnittelemme häntä. Eli ensin koeäänestys, ihan nopea koeäänestys, äänestys alkaa. Äänestäkää kyllä myöskin tässä koevaiheessa. niin tämä on siis testi. Kaksi ääntä puuttuu vielä. Äänestys päättyy. Hienoa. No niin, sitten äänestämme Gosesin nimityksestä. Äänestys alkaa. Siis onko tämä salainen äänestys? Okei. Okay. No niin, eli nyt. Se ei ollut äsken vielä salainen. Ja säännöt ovat selkeät, eli tämä pitää olla salainen äänestys. Eli Äänestäkää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta 5 vastaan 2 tyhjää. Eli Gosesin nimitys on vahvistettu. Onnittelut. Sitten ehdotuksena on se, että vastusteta komission delegoitua säädöstä 17. toukokuuta, joka liittyy markkinoiden väärinkäyttösääntelyyn. Eli voisimme äänestää tästä alkuperäisestä tekstistä yhtenä pakettina. Äänestys alkaa. Niin siis äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestys tästä näin korjatusta tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta 6 tyhjää ääntä, eli hyväksytty. Seuraava kokous 30. kesäkuuta iltapäivällä ja tiistai aamu ja iltapäivä. Äänestys kokous päättyy. Siis 13. kesäkuuta. 13. kesäkuuta, niin. Eli näemme toisemme paljon, mutta 13. päivä siis näemme uudestaan.